Dear colleagues, ladies and gentlemen. Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat, arvoisat Saharov-palkinnon saajat, meidän juhlaistuntomme alkaa nyt ja tänään on hyvin erityinen päivä, kun 2011 jää historiaan arabikevään vuotena. Minulle on suuri kunnia myöntää Euroopan parlamentin Saharov-palkinto mielipiteen vapaudesta vuonna 2011 viidelle rohkealle naiselle ja miehelle, jotka edustavat arabikevään tapahtumia. Tämän palkinnon saavat rouva Asma Mahfouz Egyptistä – Mr. Ahmed El Herra Ahmed El Senusille Libyasta. Mrs. Ra- Rouva Razan Saitonehille Syyriasta. Herra Ali Farzatille Syyriasta. ja edesmenneelle herra Mohamed Boazizille Tunisiasta, joka on poistunut keskuudestamme. Dear friends. Hyvät ystävät, ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia. Me kaikki arvostamme ihmisarvoa, ajatuksen ja ilmaisun vapautta, kuten myös vastuullista ja luottamusta ansaitsevaa hallintoa. Ja meillä on myös oikeus näihin asioihin. Kun me myönnämme Saharov-palkinnon viidelle arabikevään aktivistille, Euroopan parlamentti haluaa näin tunnustaa kaikkien niiden ponnistuksen, jotka taistelevat ihmisoikeuksien perusvapauksien ja poliittisen muutoksen hyväksi arabimaailmassa. Kun katsomme takaisin tämän vuoden tapahtumia Tunisian vallankumousta, me saimme todistaa diktaattorin poistumista ja vapaita vaaleja. Ja me halusimme kunnioittaa Tunisian kansan ö, rohkeutta ja halusimme ö, antaa palkinnon Mohammed Bouazizille, joka sytytti itsensä tuleen sen jälkeen, kun viranomaiset yhä uudestaan olivat kieltäneet häneltä ihmisarvoisen elämän peruselementit. Arabi kevään aikana hyvin monet menettivät elämänsä ja kuolivat näiden arvojen puolesta ja monissa paikoissa taistelu jatkuu. Syyriassa mielenosoittajien vaatimuksiin vastataan kyynelkaasulla ja luonne, luodeilla ja kuoleman tapauksia on ollut jo yli 5000, joista 500 lasta, siis Syyriassa. Haluamme kunnioittaa herra Boazizia ja hänen muistoaan, kuten myös kaikkien niiden muistoa, jotka menettivät henkensä taistelussa ihmisarvoisen elämän ja vapauden puolesta arabimaailmassa. Minuutin hiljaisuus. The historical events also remind... Historialliset tapahtumat myös muistuttavat meitä omasta vastuustamme siitä, kuinka tärkeää on, että me tuemme kansalaisyhteiskuntaa, joka on kehittymässä ja joka on hyvin nuoria. Meillä on kaksi nuorta naista, jotka edustavat uutta sukupolvea, Asma Mahfus Egyptistä ja Razan Saitounex Syyriasta. He ansaitsevat paitsi ihailumme ja kunnioituksemme, mutta myös parempia tulevaisuuden näkymiä. Heidän palkitsemisensa on kunnianosoitus sille ratkaisevalle roolille, jonka naiset, jota naiset näyttelivät arabikevään aikana. Ja haluamme sillä nostaa esiin heidän rohkean sitoutumisensa. Minä toivon, että heidän rohkea sitoutumisensa on merkki, jonka poliittinen muutos myös siitä, että poliittinen muutos tuo mukanaan myös parannuksen naisten asemaan tuolla alueella. Tänään meillä on kunnia toivottaa tervetulleeksi tähän parlamenttiin nuori, tärkeä nainen Asmaa Mahfouz, joka sai egyptiläiset liikkeelle kohti Tahririn aukiota vaatimaan oikeuksiaan hän on loistava esimerkki ja symboli sille, kuinka yksilö voi saada aikaan ratkaisevan eron ja innoittaa omalla vakaumuksellisuudellaan ja ihmisoikeuksien ja, e, e, vaatimisella myös innoittaa muita. Rouva Mahfus, toivoisin, että tulisitte tänne puhumaan meille kaikille täältä puhuja korokkeelta. Olkaa hyvä, rouva Mahfu. Minä haluan kiittää kiittää puhemiestä ja minä kiitän teitä kaikkia, että olette ottaneet minut tänne vastaan ja että olen saanut tämän palkinnon. Tämä on palkinto, joka on arabikevään ja Egyptin tilanteen vuoksi annettu ja tässä on uusi alku arabimaailman ja muun maan välillä. Meillä on uudet suhteet, jotka ovat syntymässä. Me olemme hyvin pitkään eläneet stereotypian valassa muslimi- ja kristitymaailman välillä. Mutta tällä, tästä lähtien, kun arabimaailman kiinnitettiin huomiota, niin te olette voineet olla ylpeitä arabikansoista. Me ajattelemme universaalia arvoja, kuten ihmisarvoa, arvokkuutta. Ja tämä palkinto on kunnian osoitus kaikille niille sankareille, jotka osallistuivat vallankumoukseen. Tämä Euroopa, Egyptissä on paljon nuoria, jotka ovat uhranneet elämänsä ja ihmiset ovat uhranneet vapautensa muiden vapauksien puolesta. Tällä tavalla me saimme hallintomme kaatumaan. USA tuki meitä ja hyvin monet eurooppalaiset maat ja tämä tuki oli meille hyvin tärkeää. Meillä on kuitenkin edessämme hyvin pitkä taistelu, jossa tarvitsemme voimia ja ponnistelua. Meidän täytyy muuttaa hallintoamme, koska ei ole kysymys vain yhdestä ihmisestä, vaan tämä koskee hyvin suurta ihmisryhmää. Minä olen egyptiläinen ja Egyptin kansa on vakaumuksensa vuoksi voinut onnistua tähän, tässä tehtävässään ja tämä on sujunut rauhanomaisesti. Minä uskon, että Mubarakin hallinnon eh, jäsenet eivät ansaitse minkäänlaista tukea. Et sotilasneuvosto ei ole myöskään onnistunut, koska nuoret ovat valmiita tekemään vielä uhrauksia päästäkseen siviiliyhteiskunnan syntyyn, joka suojelisi ihmisiä kollektiivisesti. Minä toivon myöskin, että joka kerta kun ihmiselämä kajotaan, että nopeasti siihen reagoidaan. Mitä varten pitäisi odottaa kauan? sitä, että monet ihmiset murhataan ennen kuin mitään tehdään. Riittää pelkästään se, että yksi ainoa henkilö kuolee, koska silloin on ihmisoikeuksia rikottu ja silloin täytyy tehdä tarvittavia toimia. Nykymaailmassa ensisijaista täytyy olla ihminen keskiössä – ihmisillä on oikeuksia, ihminen pystyy luomaan, ihminen pystyy rakentamaan maailman, sellaisen maailman, jonka me kaikki haluamme. Ja vielä lopuksi minä haluaisin välittää teille mm, ajatuksen siitä, kuinka kunnioitan kaikkia marttyyrejä, jotka tässä ovat syntyneet. Me emme aio hellittää, me aiomme jatkaa tällä samalla tiellä, koska tällä tiellä me saamme toteutettua unelmamme muutoksesta kunniamarttyyreille. Kiitoksia, roupa. Tämä oli hyvin rohkaiseva puheenvuoro. Toinen nuori palkittu rouva Razan toinen Saharov-palkinnon saaja joutuu elämään kätköpaikassa maan alla. Hän ei ole täällä tänään, mutta hän edelleen blogissaan tuomitsee ihmisoikeuksien ähm, vastaan rikkomisen, jota Syyrian hallitus äh, tekee. Hän lähetti hyvin liikuttavan kirjallisen viestin. Se on toivon viesti, viesti moniarvoisen ja demokraattisen Syyrian puolesta. Ja tämä viesti on tänä aamuna äh, jaettu teille kaikille, hyvät kollegat. mutta meillä on toinen palkinnon saaja mukanamme. Meillä on kunnia toivottaa tervetulleeksi herra Ahmed Al-Sanusi. Hän on yksi niistä merkittävistä henkilöistä, jotka saivat diktaattorin kukistetuksi ja maksoi siitä hyvin korkean hinnan. Hän on kaikista pitkäaikaisin mielipidevanki Libyassa. Hän on ollut 31 vuotta vankilassa. Tällä hetkellä hän työskentelee kansallisessa siirtymäajan neuvostossa ja vastaa poliittisista vangeista. Oma toiveeni, jonka haluan hänelle ilmaista, on se, että ne kärsimykset, jotka hän joutui kestämään, palkittaisiin tai korvattaisiin kansallisella sovinnolla Libyassa. Hänen viisautensa, kokemuksensa ovat suuressa arvossa tässä prosessissa. Herra Alsanusi, arvo vieraamme, pyytäisin teitä tulemaan tänne tai menemään tuohon puhujakorokkeelle käyttämään puheenvuoronne. Olkaa hyvä. Seidi, Parlamentin Arvoisa parlamentin puhemies, Euroopan parlamentin puhemies, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat kutsuvieraat. Haluan tuoda teille sydämellisen tervehdyksen, eh, joka ilmaisee kiitollisuuteni teidän valinnastanne – siitä, että olette valinnut minut Saharov-palkinnon saajaksi, mielipiteen vapauden palkinnon saajaksi. Tämä palkinto on moraalisesti hyvin arvokas ja se on hyvin arvokas Libyan kansalle, joka iloitsee tästä palkinnosta ja joka on onnitellut minua tästä palkinnosta monin sanoin tämä palkinto antaa meille lisää motivaatiota niiden arvojen voimistamiseksi, joita me olemme aina puolustaneet. Perustuslaillisen demokraattisen valtion rakentaminen on niistä tärkein. Tasavertainen valtio, jossa nainen saa itselleen omat oikeudet, jossa nainen voi äänestää ja tulla valituksi vaaleissa, jotta, jossa naista naisia kuunnellaan, koska naiset ovat uhranneet paljon tälle prosessille. Nainen on uhrannut oman elämänsä, läheisensä ja lapsensa voidakseen saavuttaa tavoitteensa, toisin sanoen totalitaarisesta hallinnosta eh, pois pääsyn. Me olemme eläneet 42 vuotta tilanteessa, jossa ihmisarvoa on poljettu ja nämä pitkät vuodet ja vuosikymmenet saivat meidät viemään tämän vallankumouksen läpi ja monet nuoret menettivät henkensä näiden arvojen puolesta ja tämän vallankumouksen puolesta, vaikka he eivät olleetkaan aseistettuja. Heidän ainoa aseensa oli heidän kutsumuksensa ja heidän tahtonsa, joka loppujen lopuksi voitti tämän taistelun kansainvälisen yhteisön ja Euroopan parlamentin tuen ansiosta. Me haluamme ilmaista kiitollisuutemme Euroopan parlamentille tästä tuesta ja sanoa, että me haluamme uudelleen rakentaa oman maamme, haluamme tehdä siitä suvaitsevan maan, suvaitsevan jopa niitä kohtaan, jotka ovat tehneet rikoksia ja ö, kohdistaneet nämä rikokset omiin sukulaisiimme ja läheisiimme, jotka ovat polkeneet ihmisarvoa ja tuhonneet rakennuksia ja koteja. Te olette seurannut, seuranneet TV-ruuduilta Libyassa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja rikkomuksia ja meillä me tarvitsemme diplomaattista, taloudellista ja sotilaallista tukea ja olemme sitä saaneet. Me olimme aseistamaton kanssa ja diktaattorimme halusi riistää meitä ja alistaa meidät ö, niiden suhteiden avulla, joita hän oli luonut tiettyihin kansakuntiin, jotka tukivat häntä sangen ö, moninaisista motiiveista, taloudellisista ynnä muista syistä. Mutta kaikki kansakunnat ovat huomanneet, että kansa voittaa aina. Kansa pysyy paikallaan ja sitä varten me haluamme kiittää Eurooppaa siitä, että se on ottanut kantaa ja tukenut meitä. Haluamme kiittää myös kansainvälistä yhteisöä. Silti meidän on todettava, että meidän läheisimmät Euroopan, eurooppalaiset naapurimaamme olivat ensimmäiset, jotka tukivat meitä ja tämän tuen ansiosta me olemme voineet päästä eroon totalitaarisesta hallinnosta, joka oli 42 vuotta vallassa. oma Oma vankeuteni kesti 31 vuotta Gaddafin hallinnon alla. 31 vuotta, josta osan vietin, yhdeksän vuotta vietin eristyssellissä ja jouduin kokemaan kidutusta, enkä saanut terveydenhoitoa nuo kaikki vuodet, edes nuo vuodet eivät ole saaneet minua menettämään toivoani siitä, että ihmisarvo palaa. Ja me haluamme elää yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa ja sen osana, tasavertaisena osana. Me, me emme halua, että meitä kuvataan terroristi kansaksi tai kansaksi, jolla ei ole oikeutta elämään. Me rakastamme elämää ja me rakastamme myös toisten elämää. Ja me Toivomme, että tämä Saharov-palkinto auttaa osaltaan meitä saamaan aikaan edistysaskelia joissakin sellaisissa maissa, joissa edelleen diktattorit ovat vallassa. Me rukoilemme, että saavutamme omat tavoitteemme. Meillä on vielä pitkä tie edessämme ennen kuin tavoitteemme ovat saavutettu, mutta intohimomme ja sitkeytemme ansiosta me tulemme ne saavuttamaan, tulemme saavuttamaan perustuslain, josta kansa voi äänestää, me tulemme saamaan vaaleilla valitun parlamentin. Hyvät kollegat, Saharov-palkinto annetaan mielipiteen vapaudesta ja tässä saattaa olla hyvin monta muotoa toteuttaa. Joskus maalaus kertoo enemmän kuin tuhat eh, sanaa. Eh, tämä eh, herra Ali Faltsatin kuvissa tämä näkyy hyvin. Hän on hyvin luova, hän on hyvin rohkea, hänen sarjakuvansa ovat eh, puhuneet eh, mielipiteen vapaudesta Syyriassa ja koko arabimaailmassa. Hänen poliittiset eh, sarjakuvansa heijastavat poliittisia näkemyksiään. Hänet ensin turvallisuuspoliisi hakkasi elokuussa. Monet, molemmat hänen kätensä katkesivat, mutta hän lähetti meille videoviestin, koska hän ei pystynyt saapumaan tänne Euroopan parlamenttiin. Nyt kehotan teitä katsomaan tämän videoviestin. مرحبا أيها الأصدقاء كنت بتمنى أكون معكم وأحضر هذا التكريم Tervetuloa rakkaat ystävät. Olisin hyvin mielelläni ollut kanssanne tänään ja ottanut vastaan korkea-arvoisen Saharov-palkinnon mielipiteen vapauden hyväksi. Valitettavasti henkilökohtaisten syiden takia en päässyt luoksenne tänään, mutta minun sydämeni on teidän kaikkien kanssanne tänään. Olen hyvin onnellinen siitä, että tämä palkinto arvokas palkinto on minulle myönnetty ja vaikka olenkin vain symbolisesti ja etäisyyden päästä kanssanne, silti kärsin kaikkien niiden kanssa, jotka tällä hetkellä kärsivät Syyriassa. Mitä pitemmälle minuutit ja tunnit kuluvat, uhreja tulee yhä enemmän. Se tekee minut surulliseksi ja katkeraksi ajattelen uhreja, loukkaantuneita, ihmisiä, jotka osoittavat mieltään kaduilla. He kaikki ovat läsnä tässä hetkessä, vaikka ovatkin kaukana meistä. Ja he vetoavat meihin ja he sanovat meille, että vapaus on suuri, vapaus on tärkeä ja vapaus on Jumalan lahja kysyin vähän aikaa sitten eräältä ystävältä, menetkö, kun menet joka päivä mielenosoituksiin, etkö sinä pelkää, että sinut tapetaan? Hän sanoi minulle, kyllä ajattelen sitä joka hetki ja ajattelen näitä riskejä, jotka otan joka kerta, kun menen kadulle, mutta ystäväiseni sinähän tiedät, kuinka tärkeä ja kun kallisarvoinen vapaus on. Ja Tämä on ensimmäinen kerta elämässäni, kun voin saada ääneni kuuluviin. Aikaisemmin minulla ei ollut mahdollista saada ääntäni kuuluviin viimeiseen 50 vuoteen. Nyt vasta voin sen tehdä. Kävi miten kävi. Minä olen ainakin voinut ilmaista oikeuttani elämään ja vapauteen. Haluan kiittää kaikkia, jotka osoittavat kunnioitusta eh, tätä prosessia kohtaan kaikkia, jotka ovat antaneet minulle tämän palkinnon. Ja erityisesti haluan mainita herra Jeffrey Harrisin ja myös Euroopan parlamentin puhemiehen. Kiitän teitä kaikkia ja haluan juhlallisesti ilmaista teille mitä syvimmän kiitollisuuteni. handing over the Sakharov certificate. Sitten luovutamme Saharov-todistukset.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 The solemn sitting is now closed. Juhlaistuntomme päättyy nyt ja jatkamme saman tien äänestyksiä. Voting will start immediately. Äänestys jatkuu välittömästi.